Pyytäisin teitä istuutumaan, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi, herra Tsekin tasavallan presidentti, herra Zeman, tänne Euroopan parlamenttiin. Meille on suuri kunnia, että voimme toivottaa teidät tänään täällä tervetulleeksi. Te olette ottanut presidentin tehtävät vastaan tavoitteenanne se, että Tsekin tasavallan eurooppalaista tuntemusta vahvistetaan ja että Tsekin tasavalta tulee jälleen eurooppalaisen politiikan keskiön. Uskon, että tästä te ansaitsette suuren tunnustuksen ja kiitoksemme ja odotamme mielenkiinnolla teidän puhettanne, herra presidentti. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Jokainen poliitikko, joka puhuu Euroopan parlamentissa, ilmaisee joko hiljaisesti tai avoimesti oman eurooppalaisen unelmansa. Ja minäpä noudatan tätä hyvää perinnettä. Mutta aivan ensimmäiseksi haluan kertoa teille, mikä ei ole minun eurooppalainen unelmani, koska minua innoitti tunnettu puolalainen filosofi Leszek Kolakowski, joka on pitänyt luennot, jonka nimi oli Mitä on sosialismi? Niin, ja muistelen, että se oli vuonna 1957 ja koska hän sanoi, että toverit, minulta pyydettiin kertomaan, että minua pyydettiin kertomaan, että mitä sosialismi on, no hyvä niin. Mutta ensin kerron kuitenkin teille, mitä sosialismi ei ole. Sosialismi, hyvät toverit, ei ole poliittisten vastustajien murhaamista. Sosialismi keskitysleirejä, sosialismi ei ole poliittisia vankeja, sosialismi ei ole sensuuria. Ja tällaiseen tyyliin hän jatkoi yli puoli tuntia. Minä puhun lyhyemmin viidessä minuutissa. Kerron teille, mikä ei ole minun eurooppalainen unelmani. Mutta minun on lisättävä, että luentonsa lopussa Kovlakovski sanoi, että nyt, toverit, kerron teille, mitä sosialismi on. Sosialismi, hyvät toverit, on hyvä asia. Ja siinä kaikki. Eli viidessä minuutissa minä kerron teille, mitä eurooppalainen unelmani ei ole. Minun eurooppalainen unelmani ei sisällä ajatusta hullusta Euroopan parlamentin liikkeestä Strasbourgista Brysseliin ja päinvastoin. Minun eurooppalainen unelmani ei sisällä ajatusta sitä älytöntä, siitä älyttömästä direktiivistä, jota edustaa esimerkiksi direktiivi kevyistä talouspolttimoista lampuista, säästölampuista. Minusta tämä näyttää ikään kuin hautausmaalta. Minä puhun omasta kokemuksestani. Eurooppalainen unelmani ei sisällä Brysselin niin sanottua eurooppalaista arkkitehtuuria, joka toisinaan näyttää toisinaan valtavan kokoiselta puulaatikolta. Ja eurooppalainen unelmani ei sisällä Euroopan komission keskustassa sijaitsevaa kuplan näköistä äh, rakennelmaa. Own experience. So this... Eli tämä ei ole minun eurooppalaista unelmaani. Ja nytpä sitten kerron, mikä eurooppalainen unelmani on. Aloitan siteeraamalla toista filosofiaa, tsekkiläistä filosofiaa, Václav Fjolotratskia, joka totesi seuraavaa. Euro- Euroopan kansalaisuus on kulttuurinen valinta. Ja olen samaa mieltä hänen kanssaan, koska me kaikki olemme syntyneet jossakin ja se ei ole omaa ansiotamme. Mutta kulttuurinen valinta eurooppalaisen jäsenyyden puolesta on oma, va, oman vapaan tahtomme tulos. Ja se on validi ja käyttökelpoinen asia pääasiassa monimutkaisissa tilanteissa, kuten tämänhetkinen tilanne on. Ja määritelläänpä ensin, mitä se tarkoittaa, mutta vielä sitä ennen todettakoon, että kulttuurisuus on enemmän kuin kylmää taloudellista laskelmointia menojen ja tulojen selvittämiseksi. Kulttuuri on joukko yhteisiä käyttäytymissääntöjä. Ja mitä tarvitaan integraatioprosessissa on se, että lähdetään liikkeelle yhteisistä säännöistä tai samanlaisista säännöistä, yhtäläisistä säännöistä, jos haluatte näin määritellä, ei, ei eri tasolla sijaitsevista säännöistä. Mikä näiden asioiden ero on? Yhteiset säännöt liittyvät esimerkiksi minimipalkan ja keskipalkan väliseen suhteeseen. Mutta palkka riippuu työvoiman tuottavuudesta ja sitä ei voi säännöstellä – yhteisillä periaatteilla. Ja me tarvitsemme tällaisia yhteisiä sääntöjä monilla Euroopan politiikan alueilla. Aloitetaanpa ulkopolitiikasta. On olemassa edelleen Henrike Sinjarin esittämä validi, validi kysymys ja asian, ajankohtainen kysymys. Mikä on Euroopan puheenlinnumero? numero? Ja edelleenkään Euroopan unionilla ei ole yhteistä ulkopolitiikkaa. Mitä tulee niin sanottuun pehmeään politiikkaan, niin täytyy kriittisesti sanoa, että toisinaan se muistuttaa minua 30-luvulta lähtien käytössä olleesta liennytyspolitiikasta. Ei pelkästään pehmeää politiikkaa, vaan tarvitsemme myöskin yhteistä puolustuspolitiikkaa puolustuspolitiikkaa. Meillä on 88 28 puolustusjärjestelmää, jotka eivät ole yhteensopivia ja yhteinen eurooppalainen armeija, joka on pitkäaikainen unelma, olisi halvempi ja tehokkaampi ratkaisu. Me tarvitsemme myöskin yhteistä verotus- ja budjettipolitiikkaa, verotuksen harmonisointia. Ja olen todella iloinen voidessani kertoa teille, että Tsekin tasavalta hyväksyi budjetti budjettia koskevan, talouspolitiikkaa koskevan toimenpidekokonaisuuden ja että olen vahva Euroopan kannattaja. Ja mahdollisimman nopeasti tämä, tämän haluan nähdä toteutuvan, koska ne henkilöt, jotka kritisoivat euroa, ovat jotakin sellaista, joita, joita kutsun henkilöiksi, jotka pelkäävät tuntematonta. Ja minä olen sitä mieltä, että euro on ollut vakauttava tekijä talouskasvun kannalta. Mutta vielä enemmän kuin tätä tarvitsemme yhteisiä sääntöjä sosiaalipolitiikassa. Lähtien liikkeelle Euroopan sosiaalisesta yleissopimuksesta tarvitsemme yhteisiä sääntöjä myöskin ympäristöpolitiikassa. Ja tarvitsemme rohkeutta aloittaa suuria projekteja, esimerkiksi Euroopan laajuisia verkkoja, sisältäen rautatiet, vesireitit, valtatiet ja niin edespäin. Ja vaikka nämä pitkäaikaiset projektit menisivät yli poliittisen aika rajan, aikarajan, joka kestää yleensä vain, kausi kestää yleensä vain neljä vuotta. Minä kuitenkin toteaisin lopuksi vielä yhden soraäänen. Edustaja Kohn-Bendit, mahtaakohan hän olla täällä? Ei, valitettavasti ei ole. Mutta jos eurooppalaiset nuoret yhdistyisivät. No, minun täytyy nyt protestoida, koska minä olen vanha eurooppalainen. Ja minä ymmärrän, että tämä lausunto on kyllä ikäsyrjintää ja tämä on täysin Euroopan unionin periaatteiden vastaista. Ja mitä se sitten tarkoittaa, kun sanotaan, että yhdistytään? Jos se tarkoittaa integroitumista niin, että yhdennetään yhteiset säännöt, niin olen täysin samaa mieltä. Mutta jos tämä tarkoittaa yhdistymistä, yh- tasapäistämistä, niin silloin olen vastaan, koska tasapäistäminen yhdenmukainen siinä mielessä on tylsää ja harmaata ja minä olen sitä vastaan, että olisi yhteistä eurooppalaista juustoa ja yhteistä eurooppalaista kaljaa ja sen takia minä ö, suosittelen teille tsekkiläistä olutta, joka on parasta. Sen sijaan me tarvitsemme integraatiota, eurooppalaista federaatiota, ei eurooppalaista jonkinlaista tasapäistä yhteisvaltiota. Ja lopuksi, hyvät kollegat, toistaisin vielä Kolakovskia hänen sanojaan. Syvällä sydämessäni uskon että Euroopan unioni on hyvä asia. Paljon kiitoksia, että kuuntelitte. Uh, English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 <clears throat> En tiedä, voiko tämä nyt kaikki, kuuluiko tämä mikrofonin kautta. Hän sanoi, että hän puhui englantia, jotta meidän tulkkauskustannuksissamme voitaisiin säästää. Herra presidentti, sydämelliset kiitokset. Minun täytyy todeta, että täältä on hyvä näkymä täältä ylhäältä. Harvoin olen kuullut puhujaa, jolla on niin erilaisia viestejä, mutta parlamentin joka osalle oma osuutensa. Sydämelliset kiitokset tästä loistavasta puheesta. Toivotamme teille onnea ja menestystä teidän kunnianhimoisessa tehtävässänne Tsekin tasavallassa. Me tarvitsemme teidän maatanne. Se on yksi Euroopan unionin tärkeitä maita, koska Tsekin tasavalta on kriittinen maa ja me tiedämme, että te presidenttinä haluatte Eurooppa myönteisen maan. Ja tästä me tulemme vielä käymään kattavaa keskustelua myös Euroopan parlamentissa. Sydämelliset kiitokset, herra tasavallan presidentti. Kiitokset.